Yeah. Okay, colleagues, I'm going to make a start. Yeah. Hyvät kollegat, aloitetaanpa. Meidän pitäisi ehkä muuttaa tätä tai miettiä uudelleen tätä aloitusaikaa, että onko puoli kolme hyvä, kun kollegat eivät näköjään ole siihen tottuneet. Mutta nyt kuitenkin esityslistan kohtaan 19. Sitä käsitellään yhdessä AKT ja EUn yhteisessä parla- yhteisen parlamentin parlamentaarisen edustajakokouksen valtuuskunnan ja suhteesta yleisafrikkalaisen parlamenttiin vastaavan valtuuskunnan kanssa. Michael Gaaler on yleisafrikkalaisen parlamenttivaltuuskunnan yhteispuheenjohtaja ja hän on täällä. Ja sitten Juan López Aguiar puolestaan on AKTn ja EUn yhteisparlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtaja ja he johtavat kanssani puhetta nyt tässä osuudessa. Meillä on täällä vieraana suurlähettiläs Avad Sakine Ahmad, joka on Afrikan unionin pysyvä edustaja EU-ssa. Tänään on tarkoitus keskittyä Afrikan unionin mereillään olevaan uudistukseen. Kuten tiedätte, niin 2016 Paul Gagame sai tehtäväkseen laatia raportin Afrikan unionin uudistamisesta – ja raportti hyväksyttiin tammikuussa 2017 ja sitä pannaan täytäntöön parhaillaan. Yksi osa-alue tässä raportissa on Afrikan unionin rahoitus. Ja viime vuonna AUn jäsenvaltiot hyväksyivät järjestelmän, jossa 0,2 prosenttia tietyistä tuontituotoista suunnataan Afrikan unionin jäsenmaksuun, ja tästä varmaankin Ahmat voi kertoa meille lisää. Viime marraskuussa monet meistä osallistuivat Abidjanissa pidettyyn Afrikka-huippukokoukseen, ja tämä uudistustyö on keskiössä EUn ja AUn välisissä suhteissa ja kehitysyhteistyössä ja Afrikan unioni yleensä on tärkeällä siellä, joten on hienoa, että, että suurlähettiläs Ahmat on tänään paikalla täällä. Mutta nyt annan ensin puheenvuoron AKT-yhteiskokouksen yhteispuheenjohtaja Lopet Aguilarille. Ici pour un échange. Hyvää päivää. Me käymme näkemysten vaihtoa suurlähettiläs Sakim Ahmetin kanssa Afrikan unionista. Tervetuloa suurlähettiläs. Meillä on täällä luontaisia kumppaneita Euroopan parlamentissa mm, Afrikan unionille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille. Me teemme yhteistyötä yleisafrikkalaisen parlamentin kanssa, joka on täällä edustettuna äh, myös. Louis Michel on parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtaja ja hän pyysi, että tämä yhteiskokous järjestettäisiin Äh, kun pohdimme kotonun jälkeistä aikaa. Nyt ajattelemme niin, että tuleva yhteistyömme äh, pohjautuu yhteisille näkemyksille EUn ja AKTn suhteista. Äh, Afrikan unionihan koostuu kolmesta ulottuvuudesta. Afrikassa halutaan tehdä läheisempää yhteistyötä työtä Afrikan unionin ja toisaalta alueellisten talousorganisaatioiden kanssa. Afrikan unionin edustajat osallistuvat yleiskokouksiin, alueellisiin kokouksiin ja myös parlamentaariseen yleiskokouksiin unionin ja Afrikan, Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä. Katsomme myös, että Kyse on hyvin myönteisestä kehityksestä Afrikan unionin kohdalla. Tähän mennessä elimiä ja organisaatioita Afrikan unionissa on ollut kovinkin paljon, esimerkiksi turvallisuuden alalla, hyvän hallinnon alalla, ihmisoikeuksien ja oikeuskysymysten alalla. Nämä rakenteet usein toimivat niin, että niillä ei ole riittävästi resursseja kunnanhimoisten tavoitteiden täyttämiseksi. Paul Kagame on ollut edistämässä näitä uudistuksia Afrikan unionissa ja jäsenvaltioissa. Ja tavoitteena tässä on ehdottaa tavoitteiden järkeistämistä ja lisätä rahoitusriippumattomuutta toivomme, että sakin Ahmetin puheenvuoro tarjoaa meille lisäselkeyttä siitä, missä nyt tämän raportin edistyminen oikein menee. Kiitos puheenjohtaja. For the introduction, I pass the... Kiitos tästä avauspuheenvuorosta. Ja nyt sitten Michel Gaaler, yleisafrikkalaisen parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja, saa puheenvuoron. And, uh... Kiitokset Linda. Ja kiitos kollegoille siitä, että tämä yhteiskeskustelu, yhteiskokous on järjestynyt. Minäkin haluan puolestani toivottaa tervetulleeksi suurhettilään, joka osallistui yhteiskokoukseen 5. maaliskuuta. Niin kuin äh, parlamentaarisen yleiskokouksen yhteispuheenjohtaja Louis Michel jo totesi, olemme tässä nyt äh, merkittävässä vaiheessa, kun ajatellaan EUn ja AKT-maiden äh, suhteiden tulevaisuutta. 48 äh, maatahan on Afrikan maita, jotka osallistuvat näihin neuvotteluihin ja kyllä ähm, Pan-Afrikan parlamentin tapaamme toukokuussa ja tuolloinkin tulemme keskustelemaan kotonun jälkeisestä ajasta. Äh, parlamentaarisessa yhteiskokouksessa olemme aina korostaneet parlamentaarisen ulottuvuuden merkitystä EUn ja AKTn suhteita käsiteltäessä tulevaisuudessa ja jo tässä vaiheessa pohdinkin Afrikan unionin toimielinten uudistuksia. Otatteko te uudistuksissa jo huomioon Pan-Afrikan parlamentin vahvistamisen ja mitä tämä merkitsisi konkreettisesti ja milloin se tapahtuisi? Jo nyt olemme havainneet, että Pan-Afrikan parlamentin äh, vahvistettu ohjesääntö, joka tosin vielä ei ole astunut voimaan, saattaa olla ähm, mallina äh, lainsäädännölle vastavoimana kansallisille parlamenteille, mutta toki tässä asiassa ei vielä olla ollenkaan perillä, koska ne maat, jotka ovat äh, allekirjoittaneet sopimuksen, eivät suinkaan sitä vielä ole ratifioineet ja näin ollen vaikuttaa siltä, että voimanastuminen on vielä kaukana tulevaisuudessa. Valitettavasti. Ja siksi onkin ehkä syytä kysyä, että jos yleisempiä uudistuksia toteutetaan, niin katetaanko ne tällä vai onko odotettavissa mm, pitkähkö prosessi, jonka päässä ei sitten valoa näy missään lähitulevaisuudessa ainakaan. Kiitos. Kiitos paljon ja nyt suurlähettilästeille on jo esitetty kysymyksiä ennen kuin olette aloittaneetkaan, mutta olkaa hyvä, teillä seuraava puheenvuoro. Madame la Présidente. Puheenjohtaja. Ensin vielä kerran haluan kiittää parlamentin jäseniä, jotka ovat paikalla, ja todeta, että Afrikan unioni on aina valmis käymään näkemysten vaihtoa Nämä ovat hyvin tärkeitä tilaisuuksia ja osoittavat, kuinka merkittävänä pidämme tätä monen välistä yhteistyötä. Arvoisa puheenjohtaja, nyt meillä on esitys listalla Afrikan unionin uudistus. Niin kuin tiedätte, tämä on tärkeä aihe afrikkalaisille johtajille – Afrikan yhtenäisyysjärjestön seuraajana. Afrikan unionikin on edennyt omalla tiellään. Nyt kuitenkin tarvitaan uudistusta, joka huomioi kaikki Afrikan unionin elimet, jotta ne todella ovat toimivia ja tehokkaita. Tarvitaan siis vaiheittaista uudistusta. Niin kuin tiedätte, tämä prosessi käynnistyi vuonna 2016 Kyse oli historiallisesta päivästä Afrikan unionille. Kigalista uudistus käynnistyi, kun siellä pidettiin 27. Afrikan unionin huippukokous. Siellä valtionpäämiehet päättivät, että presidentti Kagamelle annetaan tehtäväksi tämän uudistuksen luotsaaminen. Tehtävän tavoitteena on tehdä elimiemme toiminnasta entistä tehokkaampaa. Ja näin voimme vahvistaa unioniamme. Tästä syystä yksi prioriteeteista, jotka tästä raportista on luettavissa, on se, että täytyy ennen kaikkea korostaa yhtenäisyyttä. Haluamme korostaa prioriteetti toimintahaloja, eli poliittisia prioriteetteja, Meillähän on esimerkiksi hyvän hallinnon osalta ja järjestämisen osalta vankat rakenteet ja Euroopan unioni on ollut mukana rakentamassa näitä rakenteita. Ja sitten rauha ja turvallisuus. 85 prosenttia aseellisista konflikteista tapahtuu Afrikassa. Eli todellakin meidän täytyy vahvistaa olemassa olevaa yhteistyötä Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston ja toisaalta Euroopan unionin elinten välillä. Luonnollisesti ei saa unohtaa myöskään kolmen välistä yhteistyötä YK turvallisuusneuvosto huomioiden. Sitten talousintegraatio. Se tapahtuu mantereellamme, eh, jossa on 55 valtiota. Tarkoitus on toimia esimerkiksi niin, että huomioimme ihmisten liikkuvuuden, sijoittautumisoikeuden ja haluamme myös mantereen kattavan vapaakauppa-alueen niin, että Afrikka voi käydä kauppaa myös Euroopan unionin kanssa. Sehän on tärkein kauppakumppanimme. Abidjanin kokouksessa tästä muistuteltiin, eli haluamme tehostettua kumppanuutta ja luonnollisesti myös kauppasuhteiden tehostamista ja haluamme taistella kielteisiä ilmiöitä vastaan. Sitten vielä toinen aspekti, joka on käsittelyssä, eli miten pitäisi toimia, jotta kansainvälisesti Afrikan ääni kuuluisi. Meillä on YK turvallisuusneuvosto, niin kuin tiedätte. Siellä on viisi pysyvää jäsentä. Maailma on kuitenkin kehittynyt. Onpa kyse sitten näistä konflikteista, joista suuri osa tapahtuu Afrikassa. Onko todellakin välttämätöntä säilyttää YK on turvallisuusneuvosto sellaisena kuin se on tällä hetkellä, viisi pysyvää jäsentä. Eli tätä pohdintaa käydään koko Euroopassa ja kaikkialla, kaikilla, kaikilla mantereilla, myös Amerikassa, pohjoisessa ja etelässä. Tätä pohdintaa käymme myös Euroopan kanssa ja myös turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten kanssa Euroopasta. Euro- äh, Afrikka on aina tukenut Eurooppaa näissä kysymyksissä, koska meillä on yhteiset tavoitteet. Haluaisin muistuttaa, niin kuin tiedätte, Afrikan unioni toimii useitten äh, valiokuntien tuella. Meillä on myös 20 komiteaa, ministeritason komiteoita ja myös valtion päämiehet tapaavat näiden komiteoiden kokouksissa. Myös uudistuksen yhteydessä on puhuttu siitä, että haluamme, että meillä on aivan erillinen elin, joka on Afrikan unionin komissio. Se käsittelee nimenomaan prioriteettikysymyksiä. Syyt tämän uudistuksen taustalla ovat ensinnäkin se, että on otettu huomioon tämä 203 kertomuksen johtopäätökset. Eli me haluamme hyvin kunnianhimoisen suunnitelman tuleville vuosille. Ja ne, jotka elävät tämän uudistuksen loppuun, sitten näkevät lopputulokset. Tämän mekanismin avulla saamme parannetuksi hallintoa kaikilla tasoilla, alhaalta ylös saakka. Näin voimme perehtyä siihen, miten jäsenvaltioissa eri rakenteet, hallinnot eri tasoilla kunnista ylöspäin voidaan hoitaa. Tarkoitus kaikessa tässä on toteuttaa toimet vastuullisesti Afrikan unionissa. Olemme myös pohtineet yleisafrikkalaisen parlamentin tapauksessa sen roolia. Sehän on ollut tähän mennessä neuvoa antava. Nyt kehitys kuitenkin kulkee kohti sellaista parlamenttia, jolla on myös lainsäädäntövaltaa, ja tämä on tärkeä seikka. Niin kuin tiedätte, integraatio on hyvin pitkä prosessi. Jos nyt ajatellaan Euroopan esimerkkiä, niin kehitys on lähtenyt käyntiin kauan sitten ja kehitys jatkuu edelleenkin. Eli ajattelemme niin, että parlamentti voisi olla eh, edustavampi ja Malabossa vuonna 2014 eh, tätä pohdittiin ja myös muutettiin pöytäkirjaa, joka parlamentin sääntönä toimii. Sitten täytyy muistaa myös yhteydet kansalaisiin. Haluamme tasa-arvoa miesten ja naisten välille. Tämä on yksi niistä perusperiaatteista, jotka sisältyvät myös uudistukseemme ja myös Afrikan unionin perustamisasiakirjaan. Tästä syystä olemme määritelleet tavoitteita naisten ja miesten tasa-arvolle. Ei ole sellaisia työpaikkoja esimerkiksi, jotka on varattu vain, vain naisille. Afrikan unioni puolustaa ihmisiä ja Afrikan unionin komissiossa meillä on elin, joka huolehtii nimenomaan näistä sukupuolikysymyksistä. Haluamme myös vahvistaa naisten kapasiteettia. Heillä voi esimerkiksi olla huomattava rooli välittäjinä erilaisilla konfliktialueilla. Katsomme aina vuoteen 2025, kun olemme pohtineet esimerkiksi nuorisokiintiöitä. Afrikkahan on nuori manner. Nuorten määrä kasvaa vielä tästäkin. Näin ollen työllisyyskysymys on todellakin tärkeä Naiset ovat näissä prosesseissa eturintamassa ja luonnollisesti myös kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori täytyy muistaa. Tästä syystä haluamme vahvistaa myös talous- ja sosiaalikomitean toimia. Sitä kautta koko kansalaisyhteiskunta saadaan mukaan tähän työhön ja osallistumaan aktiivisesti myös työelämään ja Afrikan unionin organisaatioiden toimintaan. No sitten Afrikan unionin rahoittaminen kestävällä tavalla. Olemme sitoutuneet prioriteettiohjelmaan. Sen meillä on kymmenvuotisohjelma ja olemme todenneet, että Afrikka ei saa jäädä odottamaan sitä, että sen kumppanit rahoittavat Afrikan unionin toimintaa. Näin olemme siis sitoutuneet rahoittamaan aina sataprosenttisesti Afrikan unionin juoksevat kustannukset, palkkakustannukset ja toimintakustannukset. Ja 75 prosenttisesti ohjelmatoimet Afrikan unionissa. Ja näin noin 25 prosentin osuudella osallistumme myös äh, rauhan ja turvallisuuden neuvoston työhön. Sitten Meillä on myös kriisivalmiusjoukkoja. Haluamme tehokkuutta myös näihin interventioihin. Kun esimerkiksi jossakin räjähtää konflikti, niin ei voi olla niin, että jäämme odottamaan, kunnes tilanne on katastrofivaiheessa. Haluamme rauhan ja turvallisuuden työhön riittävästi varoja niin, että voimme siirtää sitten joukkoja interventioihin. Meillä on myös monikansalliset joukot esimerkiksi Sahelin alueelle ja tämä on hyvin tärkeä esimerkki. Nämä ovat huomattavia operaatioita, jotka eivät jää odottamaan kehitystä. Ne tarvitsevat tukea myös YK taholta rauhan ja turvallisuuden alalla kun ajatellaan sitä rahoitusosuutta, joka vielä puuttuu. Muistuttaisin myös tämän 0,2 prosentin veron käyttöönotosta, jota huomattavat henkilöt ovat edistäneet, muun muassa Afrikan kehityspankin entinen pääjohtaja. Sitten YK Afrikka-talouskomission puheenjohtaja niin ikään puhui tämän puolesta. 0,2 prosenttia kaikesta tuonnista siis äh, olisi tämä veron osuus. Meillähän on talouskumppanuussopimuksia, kumppanuussopimuksia, joka ei kuitenkaan tule tähän mukaan. Eli vero perittäisiin tiettyjen tarkkaan määriteltyjen sääntöjen mukaisesti puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kerron kaiken tämän osoittaakseni, että äh, asiat edistyvät. Äh, huomattava määrä maita on jo osallistunut tähän toimintaan, vaikkakin ongelmia on rahoituksen alalla, niin siitä huolimatta meillä on esimerkiksi valtiovarainministerien komitea ja ulkoasiainministerien komitea, 15 ministeriä aina on mukana tässä kaksi kultakin alueelta ja käsittelemme kaikkia näitä kysymyksiä. Aivan niin kuin sanoin, täytyy ottaa huomioon olemassa olevat sopimukset ja ne velvoitteet, joita meillä on suhteessa kumppaneihimme. Tässä hieman kaikista siitä, mitä aiomme tehdä. Ja sitten vielä uudistuksesta aivan konkreettisia elementtejä mantereen laajuisen vapakauppa-alueen luominen, siitähän maaliskuussa Kigalissa mm, sovittiin. Näin koko Afrikka saisi yhteydet, toimintamahdollisuudet, ja tämä hanke esitellään myös Euroopalle. Haluamme myös teollistumista, haluamme teollistunutta Afrikkaa, joka on rajaton ja joka luonnollisesti on myös avoin Euroopan suuntaan, joka on tärkein kauppakumppanimme. Mahdollisuuksia tarjotaan kaikille eurooppalaisille talouden alan toimijoille, jotta he voivat tulla investoimaan, sijoittamaan Afrikkaan. Haluamme myös Afrikan sisäistä kauppaa Afrikan maiden kesken. Sitten kyse on myös sijoittautumisoikeuksista. kun ajatellaan yhteistyösopimuksiamme. Haluamme helpottaa kauppavaihtoa kaikkien kumppaneiden kesken. Ja sitten afrikkalaiset mm. passeja, niin sanottuja passeja esimerkiksi ja euro, eurooppalaisia passeja on päätynyt esimerkiksi Libyaan tai Sudaniin. Haluamme hoitaa tämänkin asian kuntoon. Haluamme toimia niin, että afrikkalaiset passit saisivat myös tunnustusta ja tämä voisi osaltaan helpottaa liikkuvuutta ja auttaa pitämään mielessä sen, että meillä esimerkiksi Euroopassa on nämä Schengen-alueen säännöt, ja yhteistyötä tehdään siihenkin suuntaan. Käymme poliittista vuoropuhelua siitä, miten voimme organisoida kaikki nämä kysymykset. Arvoisa puheenjohtaja, olemme käsitelleet myös seuraavia kysymyksiä. Sitä uudistusta, jonka Afrikan unioni on käynnistänyt ja myös niitä suuria työaloja, jotka ovat edessämme vuoden 2020 jälkeen, eli kotonun jälkeisellä kaudella. Niin kuin tiedätte, Euroopan käynnistämän tutkimuksen jälkeen, ilmeisesti tämä julkaistukin jo joulukuussa 2017. Myös Afrikassa olemme pohtineet samoja kysymyksiä. Olemme ottaneet huomioon ne suuntaviivat ja pohdinnat, jotka Abidjanin huippukokouksesta saimme. Haluamme tasa-arvoisten välistä yhteistyötä ei niin, että toinen on kumppani ja toinen on avunantaja. Tästä muistutettiin myös Strasbourgin kokouksessa. On perustettu työryhmä, joka on pohtinut sitä, miten saimme, saisimme yhteisen afrikkalaisen kannan tähän kysymykseen. Myös Afrikan unionin eh, täytäntöönpaneva neuvosto sai tämän ehdotuksen ja se on nyt jo julkaistukin. Näin Afrikka voisi ottaa huomioon kaikki käytössämme olevat tiedot. On myös sitoumuksia suhteessa Pohjois-Afrikkaan. Sitten meillä on myös kansallisia suuntaantavia ohjelmia ja alueellisia ohjelmia. Otamme kaiken tämän huomioon ja saamme sitten unionien ja mannerten äh, välisen sopimuksen aikaiseksi. Luonnollisesti tässä otetaan huomioon myös kaikki monenväliset kysymykset, muun muassa ilmastonmuutos. Euroopan kanssa olemme aina päässeet yhteisiin kannanottoihin. Näin sekä Afrikka että Eurooppa ovat voineet tukea esimerkiksi Agenda 2030. Yhteinen kanta avaa meille uuden mahdollisuuden, jotta voimme säilyttää yhteistyön myös akatemeiden kanssa. Meillähän on kumppanuuksia myös Yhdysvaltain kanssa, Turkin kanssa, Intian kanssa ja myös arabimaailman kanssa. kun otamme huomioon kaikki nämä suhteet, historialliset siteet myös Karibian ja Tyynimeren alueen kanssa, niin mm, täytäntöönpaneva neuvosto on antanut tehtäväksi tällaisen yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa sen, että teemme myös Karibian ja Tyydenmeren alueen kanssa jatkossakin yhteistyötä. Näin olemme siis viimeistelleet yhteistä kantamme ja neuvottelutiimi voi käydä neuvotteluja myös Euroopan kanssa. Toivon, että sitten hetken koettaessa voimme olla yksimielisiä siitä, miten näitä suhteita hallinnoidaan niin, että ne ovat hedelmällisiä myös jatkossa. Afrikkalainen yhteinen kanta mahdollistaa myös sen, että voimme eh, järjestää merkittäviä maanerten välisiä yleiskokouksia, yhteisiä kokouksia toteuttaaksemme tärkeää korkean tason politiikkaa. Luonnollisesti myös Euroopan komission ja Afrikan unionin komission välillä on yhteydet. Ja täytyy myös katsoa sitä, miten, miten äh, parlamenttimme voisivat vielä tehostaa suhteitaan niin, että yleisafrikkalaisella parlamentillakin olisi lainsäädännöllisiä ja edustuksellisia tehtäviä Afrikan unionissa. Niin ikään meillä on ollut ministeritason kokouksia kaupan, koulutuksen ja terveyden alalla. Näin afrikkalaiset ministerit voivat käsitellä näitä kysymyksiä myös Euroopan kanssa. Esimerkiksi maahanmuuttoa, sitä miten arvoketjut kehittyvät, miten Kartumin ja Rabatin agendat etenevät. Perehdymme kaikkeen siihen, mitä olemme tehneet myös Pohjois-Afrikan kanssa. Ja jotta kaikki nämä saavutukset saataisiin koko Afrikan käyttöön hyödyksi. Tämä esimerkki mahdollistaa sen, että myös muut Afrikan unionin jäsenvaltiot voivat hyötyä tästä kehityksestä. Sitten meillä on myös sopimus Sadekin kanssa. Sitäkin vahvistetaan ja jopa laajennetaan muihinkin valtioihin. Näin haluamme siis antaa etusijan Euroopalle sopimuksissamme, koska nämä ovat historiallisia sopimuksia. Näistä syistä ei pitäisi katsoa, että Afrikka hylkää nyt Karibia ja Tyynemeren alueen kun olimme valinneet tämän suunnan, vaan haluamme johdonmukaisuutta omiin integraatiohankkeisiimme. Euroopalla on myös mahdollista tehdä alueellisten talouskomissioiden kanssa yhteistyötä, joita siis vahvistetaan tässä uudistuksessa. Näin integraatio mm, kansallisesti ja alueellisesti etenee. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, tässä uudistuksen tilanne ja se kunnianhimoinen ohjelma, jonka aiomme esitellä. Haluaisin nostaa esille vielä yhden aiheen, joka on mukana näissä prioriteettihankkeissa, äh, nimittäin ilmaliikennehanke, joka käynnistyi Addis Abebasta. Haluamme avata ilmatilamme kaikille lentoyhtiöille, järjestämme teknisiä ja teemakohtaisia kokouksia niin, että voimme todella tämän ilmatilan avaamisen hankkeen valmistella ja viimeistellä niin, niin että kaikki lentoyhtiöt pääsevät Afrikan taivaalle. Näin kauppavaihto kasvaa, vaihto kasvaa ylipäätään ja eurooppalaiset toimijat voivat olla tässä kehityksessä mukana. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, tässä ne tiedot, jotka halusin välittää teille ja joiden pohjalta voimme sitten käydä näkemysten vaihtoa kehityksen eteenpäin viemiseksi. Kiitos. Kiitos paljon suurlähettiläs. Teillä on kiireinen aikataulu ja kunnianhimoinen ohjelma Afrikan unionia koskien ja varmasti se kiinnostaa kollegoja täällä. Ennen kuin annan edustajille puheenvuoroja, niin haluaisin todeta, että meillä on Keski-Afrikan tasavallasta täällä vieraita. Donasian Malejombo, joka on valtionpäämiehen kanslian johtaja ja Thierry Oranfey, joka on uusista teknologioista vastaava erityislähettiläs valtion päämiehen toimeksiannosta. Eli tervetuloa ja hienoa, että pääsitte paikalle. Eilen meillä täällä valiokunnassa keskusteltiin Keski-Afrikan tasavaltasuhteista. Kuten tiedätte varmaankin, niin osa meistä kävi maaliskuussa vierailulla maassanne ja meillä oli suuri kunnia päästä tapaamaan myöskin presidenttiä ja pääministeriä ja meillä oli oikein hyviä keskusteluja siellä. Toimme kotiin tullessa tuliaisiksi pääasiassa sen viestin, että Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan välisiä suhteita on vahvistettava. Edistysaskeleita on kyllä otettu, mutta tehtävää on vielä paljon ja meidän täytyy tehdä töitä yhdessä. Haluan korostaa myös suhteita parlamenttiin ja parlamentin jäseniin ja edistää niitä. Ja hienoa, että voitte olla tänään paikalla osallistumassa tähän Afrikan unionia koskevaan keskusteluun. Minun täytyy valitettavasti poistua täältä puoli neljältä, mutta kollegani varapuheenjohtaja edustaja Davo tulee jatkamaan sitten puheenjohtajana ja jos haluatte osallistua keskusteluun, niin pyytäkää vain puheenvuoroa. Ja nyt sitten ensimmäinen puheenvuoro. Presidente, Kiitos puheenjohtaja. Herra suurlähettiläs, voimme olla tyytyväisiä, kun Afrikan kanta on hyväksytty tästä vuoropuhelusta, joka on toivoakseni myönteinen molempien osapuolten kannalta, Afrikan unionin ja Euroopan unionin. Nyt kyse on uudesta kumppanuudesta, joka pohjautuu seitsemälle pilarille Afrikan kehityksen hyväksi. Maahanmuutto, ympäristö, ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja luonnonvarojen hallinnointi. Niin kuin tiedätte, maahanmuuttokriisi voi johtaa siihen, että Euroopan unioni on vaativampi palautusten suhteen äh, eteläisten kumppaniensa suuntaan. On illuusio vastustaa maahanmuuttoa, jos äh, ei puututa sen juurisyihin. Työllisyys ei kuitenkaan ole mukana näissä pilareissa. Ja haluaisinkin esittää seuraavan kysymyksen. Mikä teidän mielestänne on paras tapa Euroopan unionin jäsenvaltiolle tukea työllisyyttä Afrikan unionin kumppanimaissa tehokkaasti niin, että kyseinen talous ei tästä kärsisi? Lisäksi, jos nyt nämä perusteet toimivat meillä hyvänä pohjana, niin miten voidaan toimia niin, että pilareiden lisääntyminen ei johda siihen, että toimet vesittyvät. Kiitän jo valmiiksi vastauksista. Kiitos. Ja sitten Michael Gaaler seuraavana. Kiitos oikein paljon. Olen todella vaikuttunut tästä kunnianhimon tasosta, joka Afrikan unionin asiakirjasta ja toteutetuista toimista käy ilmi. Mitä tulee eh, tähän käytännön eh, kansalaisiin vaikuttavaan toimintaan, niin puhuitte siis tuosta Afrikan unionin passista. Kyseessä siis ei ole diplomaattipassi, joka on tarkoitettu vain eh, johtohenkilöille. Onko tämä siis, siis kaikkien kansalaisten saatavilla? Tarkoittaako tämä sitä, että Af- Afrikan sisäinen äh, äh, matkailu tulee olemaan vapaata kaikille Afrikan unionin kansalaisille tietystä päivämäärästä alkaen. Ja onko aikataulua jo pohdittu? Äh, siirrytäänkö tähän asteittain maakohtaisesti? Tiettyjen maiden välillähän viisumivapauksia jo on ja laajennetaanko näitä? Vai miten tässä asiassa aiotaan edetä? Sitten Vapaakauppa-alueen muodostaminen Afrikkaan, panafrikkalainen vapaakauppa-alue, eri tason integraatiotahan on jo eri maantieteellisillä alueilla Afrikassa, kuten unioneja esimerkiksi, mutta afrikkalainen, panafrikkalainen vapaakauppa-alue, perustuuko se olemassa oleviin ja toimiviin hankkeisiin ja näiden yhdistelemiseen vai lähdettekö ihan nollasta? pohtimaan nämä tulleja ja tariffeja ja niistä luopumista. Miten tämä valtava, erittäin kunnianhimoinen suunnitelma on tarkoitus käytännössä toteuttaa? Kiitos. Varastit kysymykseni näistä passeista. Haluaisin tietää niistä lisää minäkin. Norbert Noiser seuraavana. Kiitos. Ja ihan lyhyesti. Kiitos tämän kunnianhimoisen ohjelman esittelystä täällä Minulla olisi kysymys, joka koskee AKT-suhteita. Tiedätte, että nyt ollaan kohta kotonun sopimuksen jälkeisessä ajassa ja tässä on nyt ongelma, koska meillä on kaksi eri formaattia Afrikan suhteen. Yksi on AUn ja EUn välinen suhde ja toinen on sitten AKT maihin olevat suhteet. Ja tämä ei ole niin selkeä rakenteeltaan kuin sen pitäisi. Osa äh, Pohjois-Afrikan maistaan ei kuulu AKT, niin kysyisin, että, että miten tätä aiotaan jatkossa käsitellä? Onko jotakin ajatuksia siitä, miten näitä päällekkäisiä formaatteja jatkossa käsiteltäisiin ja olisiko jotakin parempaa tapaa järjestää Afrikan maanosan, maanosan ja EUn väliset suhteet. Kiitos. Haluaako suurlähettiläs vastata näihin kysymyksiin? Merci, euh, madame la... Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Ensin kysymykseen, joka käsittelee, käsitteli sitä pilaria, joka meillä on tässä yleisafrikkalaisessa kannassa mukana. Haluaisin vakuuttaa teille, että nämä pilarit sisältyvät yhteiseen toimintasuunnitelmaamme, agendaamme ja ne vahvistettiin myös EU-AU huippukokouksessa. Ja siellä mukana kyllä on myös työllisyys. No sitten maahanmuutto. Minun mielestäni koskaan emme voi tätä maahanmuuttokysymystä ratkaista, jollemme ratkaise syvällisiä juurisyitä. Kaikkihan ne tuntevat. Nuoret afrikkalaiset ovat nyt lähteneet äh, ikään kuin seikkailemaan, koska he haluavat äh, parempaa elämää. Eli tämä tilanne on ratkaistava ja siihen liittyy myös työllisyys. Työllisyys, työpaikkoja ei, ei oikeastaan löydy, jos Afrikka ei eh, teollisteta tai kehitetä. Tarvitaan teollistamispolitiikkaa, teollisuutta niin, että tätä nuorta työvoimaa voidaan työllistää ja näin antaa sille toivoa. Ohjelmassamme nimenomaan on kyse siitä, että voisimme luoda työpaikkoja. No sitten viisumit, palautukset ja niin edelleen. Näitä kysymyksiä on käsitelty Euroopan kanssa ja jatkossakin niitä käsitellään, mutta me tarvitsemme johdonmukaisuutta. Meillä on valtavasti erilaisia menettelyjä, Hartumin ja Rabatin mekanismi. Eli pitäisi hieman pysähtyä ja arvioida tilannetta ja pohtia sitä, miten nämä asiat voidaan hoitaa. Nämä maahanmuuttokysymykset eivät ole pelkästään Afrikan ongelmia. Kyllä Euroopassakin on, on samantapaisia ongelmia ja kysymyksiä ja voimme pohtia, miten me voimme oppia teidän kokemuksestanne ja miten voimme yhdessä sitten ratkaista näitä tilanteita. Kyse on esimerkiksi liikkuvuudesta, viisumeista ja työn perässä muuttamisesta. Ja sitten kyse on myös niistä henkilöistä, jotka, jotka liikkuvat laittomasti, jotka täytyy kenties palauttaa. Pitäisi toimia niin, että ihmisillä olisi työpaikka, jotta he eivät lähtisi muualta sitten etsimään parempaa elämää ja joutuisi sitten palautetuksi laittomuuden takia. No sitten tämä mantereen laajuinen vapakauppa-alue. Meillähän on tuliliittoja ja tältä pohjalta haluamme vapakauppa-aluetta. Katsomme myös Eurooppaan. Ei voida toteuttaa emua, rahaliittoa, valuuttaunionia, jos on monia valuuttoja käytössä. Meillä on kumppanuussopimuksia EUn kanssa ja myös alueellisia sopimuksia, jotka toimivat, mutta nyt tulisi näitä kumppanuuksia arvioida. Kaikki raja-aidat täytyy voida poistaa niin, että saamme aikaiseksi todellisen tulliunionin niin, että ei ole esimerkiksi 14-15 suosituimmuustariffia. Näinhän Eurooppa voi saada tiettyjä etuja, mutta edut eivät ole kovinkaan tuntuvia ja ne eh, sitten taas eh, aiheuttavat vahinkoa integraatiohankkeelle. Me vahvistamme näitä järjestelyjä, jotta todellakin eh, kauppavaihto tehostuisi ja vapakauppasopimus olisi mahdollinen. No sitten kotonuun jälkeinen aikakausi. Te tiedätte, olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että sopimuksia on tarkasteltava uudelleen. Kun katsomme tämän päivän Afrikkaa, niin Afrikassa on jo pohjoisen Afrikan ja Euroopan välillä kauppasopimuksia. Ja sitten SADEC-sopimukset ja 48 äh, Saharan eteläpuolista maata, ja heilläkin on sopimuksensa. Abidjanin kokouksessa totesimme, että tarvitaan mannerten välistä sopimista ja näkyvyyttä. Tähän me pyrimme. Eurooppa haluaa alueellistamista, mutta haluamme kuitenkin sitä, että mantereet voivat keskustella keskenään ja unionit keskenään. Ja Afrikan unioniin kuuluu myös Pohjois-Afrikka, sadekmaat ja indikatiiviset suuntaantavat kansalliset ohjelmat ja alueelliset ohjelmat. Uskon, että tätä kautta voimme myös vahvistaa vuoropuhelua. En usko, että, että voimme ottaa tästä sopimuksesta ikään kuin yhden osan ulos ja vahvistaa sitten tätä Afrikan osuutta. 50 maata on mukana näiden sopimusten kautta tässä. Kyse on myös tärkeästä institutionaalisesta rakenteesta, mutta Karibian ja Tyynemeren kohdalla meidän täytyy käsitellä näitä kysymyksiä kokonaisuutena, esimerkiksi ilmastoasioissa – Kyse on myös veljeydestä, kumppanuudesta. Me haluamme <clears throat> tällaisen sopimuksen nimenomaan näistä syistä. Yhteistyö on toki kehittynyt, mutta raja, rajaakin tavallaan tulevat jossakin vaiheessa vastaan. Eli Afrikka, äh, sitten me haluamme yhtenäistä Afrikkaa, joka puhuu yhtenäisellä äänellä ja voi toimia kumppanina Euroopan unionin kumppanina, eikä niin, että Afrikka on sirpaloitunut. Puheenjohtaja, uskon, että olen nyt vastannut niihin kysymyksiin, joita arvoisat jäsenet tähän mennessä esittivät. Oikein hyvä. Vielä Yksi lisäsana, edustaja Görens. Aivan lyhyesti. Nythän edustaja Deva on tullut jo paikalla, paikalle käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa. Te haluaisitte esittää kysymyksen, edustaja Görens. Äärimmäisen lyhyesti, puheenjohtaja. Toisaalta ihailemme sitä edustusta, jota sitä edistystä, jota Afrikassa on saatu aikaiseksi kaikilla aloilla, mutta näemme kyllä myös sen, mitä vielä on tehtävänä esimerkiksi turvallisuuden alalla. On vaikuttavaa nähdä, missä määrin Afrikan unioni on voinut parantaa turvallisuutta Afrikan mantereella. Ja toisaalta taas hallinnon kysymyksissä Afrikka on hyvin heikosti edustettuna esimerkiksi YKssa. En nyt varmaankaan ole ainoa, joka katsoo, että pitäisi saada turvallisuusneuvosto on pysyvä paikka Afrikalle. En tiedä, oletteko samaa mieltä tästä, mutta minun mielestäni paikka kuuluisi Afrikan unionille. Afrikan unioni voisi määritellä, kenelle tämä paikka Afrikasta sitten annetaan. Tulin paikalle hieman myöhään. En tiedä, käsittelittekö Afrikka-Kiina-suhteita. Kiina on yksi toimijoista Afrikan mantereella. Miten te suhtaudutte siihen vaikutusvaltaan, siihen yhteistyömalliin, joka on hyvin erilainen kuin mihin olemme tottuneet. Euroopan unioni esittää varsin tiukkoja ehtoja yhteistyölle, ja tämä on myös kodifioitu molempia osapuolia sitoviin teksteihin. Nyt on se vaikutelma, että Kiina esittää oikeastaan yhden ainoan ehdon, eli sen, että ei saa tunnustaa Taivanin olemassaoloa. Ovatko nämä kilpailevat mallit mielestänne täydentäviä vai ovatko nämä tavallaan toisensa poissulkevia? Alors, monsieur l'ambassadeur, si vous voulez répondre votre... Arvoisa suurlähettiläs, aloittako aivan lyhyesti vastata ennen kuin menemme seuraavaan kohtaan? Afrikan unionilla on monia kumppaneita. Teemme luonnollisesti yhteistyötä myös Kiinan kanssa. Tässä taustalla on se ajatus, että molemmat osapuolet voittavat. Kaikilla niillä, joilla kiinnostusta Afrikkaan riittää, on oikeus tulla tekemään yhteistyötä Afrikkaan. Kun kyse on hallinnossa, hallinnosta, niin luonnollisesti pyrimme legitiimiyteen niin, että Afrikka voisi toimia esimerkiksi YK turvallisuusneuvostossa. Totta kai yhteistyöllä on omat erityispiirteensä. Afrikan unionissa pyrimme pohtimaan sitä, miten voisimme päästä johdonmukaisuuteen kaikkien kumppaneittemme kanssa. Ja näin tavoitteemme voisivat olla samankaltaisia kuin mitä tässä omassa agendassamme tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiina on yksi tärkeistä kumppaneistamme Afrikassa. Tämäkin on mukana monenvälisissä suhteissamme. Oh, Kiitos herra suurlähettiläs about the... Olemme suorastaan vaikuttuneita siitä tar- täsmällisyydestä, jolla olette vastannut jäsenten tekemiin kysymyksiin sekä näistä kunnianhimoista tavoitteista, joita olette esitellyt. Afrikan unionin ja yleisafrikkalaisen parlamentin suhteisiin kotonun jälkeisenä aikana. Kiitos paljon suurlähettiläs tästä keskustelusta ja tämä kohta esityslistalla on nyt loppuun käsitelty ja puheenjohtajana jatkaa varapuheenjohtaja Deva, joka esittelee seuraavan asian. The next item on the, um... Kiitos. Seuraava esityslistan kohta liittyy Virungan kansallispuistoa koskevaan päätöslauselmaan jatkotoimiin erityisesti turvallisuustilanteeseen ja kansallispuistossa tapahtuneeseen järkyttävään tekoon. Ja jotta voimme käsitellä tämän esityslistan kohdan, me otamme yhteyttä Afrikkaan satelliitin kautta. Emmanuel de Merod. Ja sitten äh, toivotamme tervetulleeksi myös äh, Belgian äh, ministeri François Xavier de Donnean. Olkaa hyvä. Thank you.